valiokuntiin. Tämä luettelo nimityksistä otetaan mukaan tämän kokouksen pöytäkirjan, ellei huomautuksia saada ennen pöytäkirjan hyväksymistä. Nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Seuraava istunto on huomenna 9. kesäkuuta 9.1. ja 3.5. Tämä esityslista on julkaistu ja se on saatavilla parlamentin nettisivuilla. Tämänpäiväinen kokous on nyt päättynyt.